Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. No niin, nyt siirrymme äänestyksiin. Nimenhuuto äänestys alkaa. Arty mietintö. Τέλος της ψηφοφορίας. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Kasparin mietintö, nimenhuutoäänestys, joka alkaa nyt. Äänestys päättyy. Egrinete. Hyväksytty. Seuraava Ujelin mietintö alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anderson mietintö seuraavaksi. 96 tarkistus. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 90 Vi, kuusi nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äh, kyseessä on tarkistus 95. Nyt 95. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Tässä taisi olla nyt tulkkauksessa ongelma, joten toistamme tämän. Otamme tämän äänestyksen uudelleen. Tarkistus 95 uudelleen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tämä merkitsi sitä, että Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely on näin saatu päätökseen. Lundgrenin mietintö seuraavaksi. Tarkistus 41, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty, joten Tässäkin ensimmäinen käsittely on saatu päätökseen Grostetin mietintö seuraavaksi. Äänestämme teollisuusvaliokunnan päätöksestä neuvotteluiden aloittamiseksi Grostetin mietinnön perusteella. Kyseessä on eu puolustusteollisuuden kehittämisen ohjelma, teollisen kehittämisen ohjelma. Haluatteko tukea tätä päätöstä neuvotteluiden aloittamiseksi? Kuka haluaa vastustaa tätä? Bytikhofer, kaksi minuuttia. Thank you. Kiitos puhemies. Hyvin lyhyesti olemme sitä mieltä, että tämä päätös pitää tehdä tässä, täällä, koska se on hyvin tärkeä meille olemme sen puolesta, että me eurooppalaiset saamme tehtyä enemmän yhteiselle turvallisuudellemme. Ja tähän kuuluu mukaan myös tiivis yhteistyö turvallisuusteollisuuden puitteissa, mutta se, mitä nyt tässä ollaan päättämässä, on epäonnistunut, tai siis on menetetty mahdollisuus kahdeksan varustelujärjestelmää, jotka meillä on Euroopassa, niin niiden toimintaa ei paranneta, sillä 80 prosenttia kansallisia varustelumenoja ei voida laskea tällä. 15 prosentin tehokkuus ei tällä tule toteutumaan. Eli nämä esitetyt tavoitteet, niitä ei voida saavuttaa. Sen takia kritisoimme tätä ehdotusta. Emme tarvitse lisää rahaa varustelulle, vaan enemmän tehokkuutta. Emme tarvitse lisää ylikapasiteetteja. Se johtaa vain uusiin varustelu- tai teollisuus näihin vienteihin. Kiitos. Kirjo Kiitoksia Bytikoferille. Hän vastusti tätä päätöstä. Grostet kaksi minuuttia. Voitte puolustaa valiokunnan päätöstä. President. Kiitos puheenjohtaja teollisuusvaliokunta helmikuussa hyväksyi tämän mietinnön suurella enemmistöllä ja antoi myös tämän neuvottelumandaatin. Ja siksi minä haluaisin tukea ja vahvistaa tänään tämän päätöksen, että ryhdytään näihin toimielinten välisiin neuvotteluihin. Tämän astuksen mukaan pyritään tukemaan teollisuuden yhteistyötä Euroopassa, jotta teollisuuden ala tulee kilpailukykyisemmäksi ja jotta edistettäisiin myös innovaatioita. Me tarvitsemme tämän tyyppistä teknologiaa ja innovaatioita Eurooppaan ja sitä ei kannata lähteä kahdentamaan. Se johtaa vain lisäkustannuksiin. Kansalaiset tarvitsevat turvallisuutta, joten nyt on aika parantaa yhteistyötä eurooppalaisella tasolla ja vastata näihin odotuksiin kansainvälisessä kontekstissa. Ja me tiedämme, että tämä konteksti on epävakaa. Tämä tulisi, tuli voimaan mm, tammikuun alusta tänä vuonna ja ei vaan ensi vuoden tammikuun alusta ja siksi haluaisin teidän kannatuksenne myös tälle päätökselle näiden neuvotteluiden aloittamisesta. Kiitos. Ακούστηκαν και οι δύο προτάσεις. Θέτω την... Kiitoksia. Äänestämme nyt valiokunnan päätöksestä äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty, mikä merkitsee sitä, että valiokunta voi aloittaa neuvottelut välittömästi. Seuraavaksi Forensen ja Björkin mietintö. Kohta 14 alkuperäisestä tekstistä kättä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tämän sähköisesti? Selvä. Sähköinen äänestys kohta 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä johdanto on kappale AE alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjä sähköinen tarkistus. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty johdanto-osan kappale AL alkuperäisestä tekstistä. Puolesta vastaan pyydän teitä nostamaan kättä. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Selvä. Koneäänestys alkaa. Liiksi psyfoforias. Äänestys päättyy. hyväksytty suurella enemmistöllä. Nimenhuuto äänestys koko tekstistä. Seuraavaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jufrida mietintö seuraavaksi. Teksti kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vaina mietintö. Tarkistus 1, kohta 4. 76 jäsentä on tämän takana. Nimen Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. äänestys koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, joten äänestykset on näin hoidettu. Kiitoksia kovasti. Προχωρούμε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Hyvät naiset ja herrat, kollegat, siirrymme eteenpäin äänestysselityksiin. Aloitetaan.